Good morning, colleagues. Sä... Hyvää huomenta, kollegat. Seitsemäs kohta esityslistallamme. Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Ja meidän vieraamme tänään on herra Jean Bergevin markkinapääosastolta, ainakin vielä. Ja hän on yksikön päällikkö öö, yksikössä, joka torjuu piraattituotteita ja kopioita markkinapääosastolla. Ja ictre valiokuntamme päätti kirjoittaa lausunnon tästä lainsäädäntöehdotuksesta, jossa juri on vastuuvaliokunta tällä kaudella. Kuitenkin, koska aloite tuli komissiolta vasta viime kauden aivan lopulla, todellista työtä ei voitu tehdä, vaan tämä siis siirrettiin tälle kaudelle. Meidänkin päätöksemme on se, että haluamme kirjoittaa lausunnon tästä asiasta. Uusi ITRE-valiokunta uudelleen vahvisti tämän päätöksen ja mm, nimitti Michel Rivasin vihreistä uudeksi esittelijäksi. Niin, Rova Michel Rivasi ei ole paikalla. Hänet nimitettiin esittelijäksi. Ja siksipä ITRE on pyytänyt komissiota esittelemään tämän asian. Me haluaisimme lisää tietoa. Te kiitoksia oikein paljon, että tulitte tänne tänään. Tämä on erittäin tärkeää meille, kun valmistelemme tätä keskustelua. Yritämme saada aikaan kattavan lausunnon tästä asiasta. Kiitoksia, että tulitte tänne, tänne tänään. Ehkä tällaisen 10 minuutin alustuspuheenvuoron voisitte pitää. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Chair, and good morning. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Yritän pitäytyä kymmenessä minuutissa, mutta varmasti muistutatte sitten, jos puhun liian kauan. Puheenjohtaja toteaa, että hän varmasti huolehtii asiasta. Akun totean, että komissio pitää tervetulleena sitä, että valiokunta antaa lausunnon tästä tekstistä. Me katsomme, että sillä voi olla merkittävä rooli siinä, kun parannamme tuloksiamme innovoinnin alalla ja aivan erityisesti sisämarkkinoilla. On aivan asianmukaista, että tämä valiokunta antaa oman lausuntonsa. Kävisin lävitse sen, mitä liikesalaisuudet ovat. Aivan lyhykäisesti, nythän puhutaan taitotiedosta. Ovatpa yritykset kuinka isoja tai pieniä tahansa, niin niiden kilpailuetu äh, riippuu niiden taitotiedosta. Me tämän esityksen aikana asiaa selittelemme ja tämä kysymyshän koskee koko teollisuutta koko liiketoimintaa. Se on talouden keskiössä toden totta. Liikesalaisuuksilla on myös yhteistyössä ja verkostoitumisessa keskeistä. Tämähän on aivan säännönmukaista toimintaa liike-elämässä. On etuoikeutettuja kumppaneita, joilla on erikoisasema tällaisessa yhteistyössä ja verkostoissa. Niin kuin jo totesin, Todellakin nyt puhutaan teollisuuden innovatiivisesta tuloshakuisuudesta. Ongelmana on se, että, ja on hyvin tärkeää, että nostan tämän esille, että kyse on laittomasta hankinnasta. Kyse ei ole mistään eksklusiivisista oikeuksista. Tähän palaan vielä myöhemmin, mutta ongelmana on laiton käyttö ja varkaudet. Ja tämä todella on lisääntyvä ilmiö. Kun valmistelemme tätä ehdotusta, niin teimme alustavia valmistelevia toimia, muun muassa vaikutusarvion, joka liittyy tähän ehdotukseen. Yksi tutkimus tehtiin liike-elämän keskuudessa kaikilla aloilla ja siitä nähdään, että yksi viidestä yrityksestä on kärsinyt yrityksistä tai varsinaiselta on kärsinyt varsinaisesta laittomasta hankinnasta ja tämä suuntaus vain lisääntyy. Tämä näkyy maailmanlaajuisissa raporteissa 2012-2013 kaudella. Puhutaan 18 prosentin lisäyksessä, jopa 25 prosentin lisäyksestä tämän ilmiön suhteen. Eli tämä todella on kasvava suuntaus. sisämarkkinoilta katsoen ongelmana on myös se, että kansallinen lainsäädäntö sisältää lukuisia aukkokohtia. Kun katsotaan niitä keskeisiä seikkoja, joita pitäisi olla voimassa, jotta voidaan tehokkaasti puuttua laittomaan käyttöön ja hankkimiseen, niin kaikki nämä avoimet kohdat tässä kaaviossa tarkoittavat sitä, että lainsäädäntöä ei ole. Ensinnäkin selkeä lakimääritelmä siviilioikeudessa sen suhteen, mitä tällaiset liikesalaisuudet ovat ja mitä laiton hankinta tarkoittaa. Tässä on paljon tyhjiä kohtia. Me näemme tässä selkeän äh, sääntelyhajannuksen sisämarkkinoilla. Puutteita on. Meidän mielestämme tämä vaikutus on sellainen, eikä tämä ole pelkästään meidän näkemyksemme, vaan tämä nousi esille myös tutkimuksissamme. Sisämarkkinoiden toimintaan tämä vaikuttaa erityisesti kasvupotentiaaliin ja innovointiin, joka nyt tässä vaarantuu. Kannustimet ryhtyä innovatiiviseen rajat ylittävän toimintaan pienenevät. Näette tässä ylhäällä oikealla punaisessa laatikossa, että tutkimuksessamme havaitsimme, että 40 prosenttia EUn yrityksistä toteaa, että ne pidättäytyvät jakamasta tietoa tai etsimästä kumppaneita toisessa jäsenvaltiossa, koska tähän sirpaloitumiseen liittyy niin suuria riskejä. No, niin ikään näette, että julkisessa kuulemisessa, johon, jonka järjestimme, yli 50 prosenttia yrityksistä vastasi meille, että nämä kansallisen lainsäädännön erot tekevät vähemmän houkuttelevaksi ryhtyä rajat ylittävään tutkimis- ja kehitystoimintaan. Kenties voitte kysyä, mikä tässä sitten on ongelmana. Sisämarkkinoilla me toimimme hyvin laajoilla markkinoilla ja yrittäjien pitäisi pystyä löytämään omaan ajatustensa kehittämiseen mahdollisimman hyvät kumppanit. Ja nyt he sitten joutuvat toimimaan omien rajojensa sisäpuolella, koska tähän liittyy niin paljon oikeudellisia rajoituksia. Näin meillä on raportoitu. Mikä näin ollen on direktiivin tavoitteena? Selkeästi aiomme puuttua mainitsemaani ongelmaan, parantaa oikeussuojan tehokkuutta ja äh, tehostaa laittoman hankinnan estämistä. Tarvitaan myös kannustimia yhteistyöhön, kehitys- ja tutkimustoiminnassa, innovoinnissa ja näin ollen lisätä EUn yritysten kilpailukykyä. Tästä aivan sivuhuomautuksena, niin kuin totesin, liikesalaisuudet koskevat kaikki, kaikkia aloja. Puhutaan myös muista kuin teknologisesti pitkälle kehittyneistä aloista, esimerkiksi palvelualoista. Jos ajatellaan vaikkapa franchise-toimintaa, niin usein siellä on kyse siitä, että jaetaan tietoa ja taitotietoa. Kyse voi olla kartelleista ja niin poispäin. Ja Usein kyse on siitä, että kumppaneiden kanssa jaetaan tietotaitoa, kokemuksia, jotta toiminta kehittyy. Esimerkiksi avaruusteknologiassa työ pohjaa pienyritysten verkostoitumiselle ja tiedon jakamiselle. Eli puhutaan high-tech-alasta, mutta tämän lisäksi puhutaan kaikista muistakin aloista. Pitäkää tämä mielessänne. Me emme siis harmonisoi rikoslain oikeutta. Ja tässä keltainen nuoli toteaa, että yksi ajatus oli, että miksei tästä sitten tehtäisi suositusta tai tiedonantoa. Näin saataisiin eh, tietoisuutta lisää. Ehdotus, jota nyt esittelemme, on TRIPSin kanssa yhteensopiva. TRIPS sopimushan on, nimenomaan pyrkii estämään tällaista laitonta hankintaa. Se on ollut olemassa jo yli 20 vuotta. Jäsenvaltiot sitä siirtävät kansalliseen lainsäädäntöön. Näytin juuri, miten jäsenvaltiot tässä ovat suoriutuneet. Tilanne on hyvin sirpaloituneet. Hyvin selkeästi vaikutusarviossa tuli esille, että suositus ei riitä. Tämän takia me ehdotamme direktiiviä, sitä, että siviilioikeutta harmonisoidaan tällä alalla ja näin varmistetaan, että on oikeussuojakeinot laitonta hankintaa vastaan. Tavoitteena on parantaa rajat ylittäviä kumppanuuksia. Kyse on pitkälti sisämarkkinoiden oikeusperustasta, joka toimii tämän tekstin pohjana. En mene puheessani yksityiskohtiin, minä olen täällä vastaamassa kysymykseen ennen kaikkea, mutta tässä käsitellään suojan laajuutta. Pitää muistaa, että direktiivissä ei ole kyse liikesalaisuuksien suojaamisesta. Tässä usein ihmiset tekevät, väärin, tekevät tai ymmärtävät asian väärin. Kyse on laittomasta hankinnasta ja sen ehkäisystä. Ensin täytyy ymmärtää, mikä, mitä liikesalaisuus tarkoittaa. Näyttää, että määritelmä on hyvin laaja, mutta tämä on täysin yhteensopiva TRIPS-sopimuksen määritelmän kanssa. Ja sitten toiseksi, mitä tarkoittaa sitten laiton hankinta? Tässä se määritellään punaisessa laatikossa. Ja vielä viimeisenä oikeastaan kaksi elementtiä. Puhumme tässä Safe Harbor-määräyksestä – mikä sitten ei ole laitonta hankintaa. Kyse ei ole eksklusiivisesta oikeudesta. Eli kyse on jostain omasta keksinnöstä. Kaksi yritystä esimerkiksi tavallaan voivat omien investointiensa kautta tulla samaan äh, lopputulemaan ja keksintöön. Kyse ei ole henkisen omaisuuden käytöstä yrityksistä, yrityksissä, eikä tästä eksklusiivisesta oikeudessa. Sitten artiklassa kaksi puhutaan poikkeuksista. Millaisissa olosuhteissa liikesalaisuus voisi olla tämän määritelmän mukainen? Varmasti tästä artiklasta kaksi nousee vielä kysymyksiä. Kun nyt olemme määritelleet soveltamisalan, niin direktiivissä todetaan, että minkälaisia oikeussuojakeinoja, muutoksenhakukeinoja sitten on olemassa silloin, kun laiton hankinta on tapahtunut. Voi olla alustavia ja lopullisia kieltotuomioita. On myös toimia, joihin ryhdytään sääntöjä rikkovien tuotteiden osalta. Silloin täytyy ottaa huomioon se, että kenties liikesalaisuus ei niinkään ole keskeistä tällaisessa tuotteessa, vaan siinä on myös muita ominaisuuksia. Tämänkin näette kalvolta. Sitten on myös vaihtoehtoisia toimia. Tähän liittyy hyvin tärkeä ulottuvuus. Kolmas osapuoli hyvässä uskossa voi päätyä käyttämään laittomasti hankin, hankittua tietoa. Tässä direktiivissä tällainen ilmiö otetaan kyllä huomioon ja tuomarilla on mahdollisuus pohtia myös vaihtoehtoisia toimia, esimerkiksi niin, että tuotteen käyttö kielletään tai sitten puututaan tähän liikesalaisuuden käyttöön. Ja sitten voi olla vahingonkorvauksia ja erilaisia julkaisuun liittyviä toimia. Kaksi seikkaa näissä suojaustoimissa on tärkeää kun ajatellaan yrityksiä, niin yritykset hän joutuvat paljastamaan äh, tuomioistuimessa, mikä liikesalaisuus on kyseessä. Joissakin jäsenvaltiossa ei ole takeita sille, että äh, oikeuden käsittely voidaan hoitaa niin, että äh, tiedonvaihto tapahtuu hyvin rajatussa piirissä asianosaisten kanssa eikä liikesalaisuuksia paljasteta. Tämä laki joissakin maissa on olemassa, mutta sitä ei välttämättä käytetä näihin tarkoituksiin. Eli luottamuksellisuuden säilyttäminen on keskeistä tässä tekstissä ja se on sitten mukana tässä artiklassa kahdeksan. Palaan tähän kysymykseen, että kyseessä ei ole mikään eksklusiivinen oikeus. Katsomme totta kai parlamentin asia viime kädessä on päättää asiasta. Olemme katsoneet, että olemme päässeet tässä kysymyksessä oikeaan tasapainoon. Tarvitaan suojalausekkeita toimien suhteellisuudesta. Ja tämän lisäksi täytyy myös rajoittaa mahdollisten väärinkäytösten vaaraa. Yritys ei esimerkiksi yli kahden vuoden jälkeen todeta, että sitten kahden vuoden kuluttua, kun toinen yritys on tehnyt jotakin, ryhtyykin yhtäkkiä sitten oikeudellisiin toimiin. Silloin kun työntekijä esimerkiksi oli töissä yrityksessä, syntyy ajatus, yritys ei tartu tähän ajatukseen ja hän siirtyy sitten toiseen yritykseen ja ajatusta kehitetään eteenpäin. Silloin kun tämä kaikki toimisi hyvin, niin kenties on niin, että emoyrityksestä tulee tytäryrityksen paras äh, asiakas, mutta silloin kun kaikki menee huonosti, niin sitten emoyritys kolmen neljän vuoden kuluttua pyrkii estämään toisen yrityksen toimia Sehän on kuitenkin investoinut innovointiin tällä välin. Ja sen takia katsoimmekin, että täytyisi olla jonkinlaisia rajoja. Silloin kun tiedetään, että liikesalaisuus on viety yrityksestä, niin katsomme, että kahden vuoden määrä aika toimille on riittävä. Täytyy nyt mennä aika nopeasti tässä eteenpäin, olen pahoillani. Sitten sitten direktiivin etuihin. Voimme mennä suoraan tähän kohtaan. Tämän pitäisi johtaa siihen, että saamme tehokkaampaa tutkimus- ja kehitysverkostointia, yhteistyötä, innovointia. Tätä kautta myös että rajat ylittävälle toiminnalle, luottamukselliselle tiedonvaihdolle lisääntyy. Näin voimme parantaa sisämarkkinainnovointia innovointia ja kilpailukykyä. Ja lopuksi me haluamme olla avoimia. Jätän tämän kalvon teidän käyttöön. Tässä näkyvät tulokset julkisesta kuulemisesta. Näyttää, että PK-yritykset, ja tämä onkin aika lailla mielenkiintoista, sanon puheenjohtaja aivan avoimesti sen, mikä minusta tässä on mielenkiintoista ja sitten voi vastata kysymyksiin. PK-yritykset, jotka, minähän itse olen ollut sisämarkkinapolitiikassa mukana 20 vuoden ajan, PK-yritykset eivät mielellään halua nähdä uutta lainsäädäntöä hyväksyttävän, koska usein he näkevät, että siitä aiheutuu hallintotaakkaa. Tässä tapauksessa PK-yritykset kannattavat kovasti sitä, että saadaan EUn sääntelyä alalle. Kyse oli pikemminkin siitä, että mm, pitäisikö sitä olla ja milloin. Kun katsotte näitä lukuja, niin kansalaiset välttämättä eivät näe eh, ilmiön hyötyjä. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Totean tästä vain yhden seikan. Monet kansalaiset, jotka vastasivat, totesivat, että he eivät tiedä, mitä liikesalaisuudet ovat. Tässä on jonkinlainen väärinkäsitys. Sen takia onkin niin tärkeää varmistaa, että käymme todellista keskustelua parlamentissa ja varmistamme, että teksti on asianmukainen. Uskon, että olemme päässeet tässä oikeanlaiseen tasapainoon, mutta totta kai te päätätte asiasta. Jean Uh, now... Kiitoksia oikein paljon herra Jean Bergevin. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien äh, kyse, puheenvuorot. Äh, Michel Rivasi vihreistä ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Pitää paikkansa, että kyse on liikesalaisuuksien laittomasta hankinnasta, käytöltä ja julkistamiselta sen ehkäisemiseltä määritelmä. Haluaisin, että palaisimme vielä tämän liikesalaisuuden määritelmään. Te totesitte, että se sisältää kolme elementtiä. Tietojen pitää olla luottamuksellisia, niillä on kaupallista arvoa tämän luottamuksellisuuden takia, ja liikesalaisuuden haltija on ryhtynyt riittäviin toimiin suojatakseen luottamuksellisuutta. Minä katson, että tämä määritelmä on hyvin laaja. Tämä jättää paljon tulkintavaraa ja avaa ovet epävarmuudelle meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä aivan päinvastaiseen tavoitteeseen. Minä haluaisin, että olisi tällainen sellainen määritelmä, jossa todettaisiin, mikä ei tule soveltamisalaan. Jos ajatellaan vaikkapa ympäristöä ja kansanterveyttä, meitä vastassa voivat olla sellaiset ongelmat, jossa luottamukselliset tiedot voivat muodostua liikesalaisuuksiksi ja sitten suojakeinot muodostuvatkin täysin suhteettomiksi. Eli tässä on todella määritykseen, määritelmään liittyvä ongelma. Henkinen omaisuushan tulee jo patenttien kautta suojelluksi ja varsinkin kun otamme käyttöön Euroopan laajuisen yhteisen patentin. Kun ajatellaan vaikkapa yritystä, joka tuottaa tavaraa, meillähän on patentit, on myös muita välineitä taitotietoon liittyen. Minä en oikeastaan ymmärrä sitä, että liikesalaisuus, ymmärrän kyllä, että Yhdysvalloissa on liikesalaisuus, mutta me Euroopassa, meillähän on oikeussuojakeinot. Meillä on patentit ja on myös tätä taitotietoa. Yritykset voivat aivan hyvin turvautua lainsäädäntöön. Jos tietyissä jäsenvaltioissa tällaista ei ole, niin sitten kannustetaan niitä hyväksymään lainsäädäntöä. Täytyy muistaa myös se, että patentti on ole, olemissa olemista välineistä keskeinen, jolla saamme yrityksiä innovoimaan ja kehitys- ja tutkimustyöhön. Kyse on siitä, että jos ei ole lupaa tällaisen patentoidun tuotteen levittämiselle, niin sitten on oikeudessa tämä määritelty. Toisin kuin liikesalaisuuksissa, sellaisena kuin tässä tekstissä on esitelty, patentti mahdollistaa, mahdollistaa sen, että innovointia voi tehdä, vaikka äh, liikesalaisuudet suojataankin. Tämä on keskeinen seikka. Miten voisimme hyväksyä sen, että mahdollista parantumista ei tapahdu tuotteiden kohteen, jos kilpailijat ei saa, eivät saa mitään tietoa käyttöönsä ja eivät voi innovoida? ei voi olla niin, että tällä patenttijärjestelmän puutteita yritetään, yritetään kompensoida. Patenttijärjestelmässähän on kyseessä oikeastaan sosiaalinen sopimus, joka mahdollistaa innovoinnin. Toki patenttijärjestelmä on vielä puutteellinen ja sitä pitää parantaa. Mutta jos tähän lisätään vielä ylimääräinen kerros, liikesalaisuuksien kerros, niin sehän vain monimutkaistaa tilannetta. Kun katson tätä tutkimusta, jota te esittelitte, niin ketkä nyt sitten olivat liikesalaisuuden suhteen kaikista vastentahtoisimpia, juuripa kansalaiset? Kyseessä on mahdollinen oikeuksien rajoittaminen, ensinnäkin oikeus tietoon. Tämä on myös perusoikeuskirjassa silloin, kun kyse on vaikkapa väärin perustein tapahtuvista eh, irtisanomista tai sitten terveysuhasta. Silloin kun kyse on liikesalaisuuksista, jotka liittyvät vaikkapa kansanterveyteen, niin näitä liikesalaisuuksia täytyy suojata eh, sillä tavalla, että myös yritykset ymmärtävät oman roolinsa. Tämä, tätä kautta täytyy eh, suojata kansalaisia. Minun kyllä täytyy tehdä tässä tunnustus. Kun katsotte liuskekaasua, tästähän on syntynyt melkomoinen polemiikki amerikkalaisten yritysten kanssa. Amerikkalaiset yritykset eivät ole halunneet kertoa, minkälaisia kemiallisia yhdisteitä tässä on silloin, kun kyse on vesisärötyksestä. Ja totesivat, että kyse on liikesalaisuudesta. Meillä taas on REACH-lainsäädäntöä, joka velvoittaa teollisuusyrityksen kertomaan tämän yhdistelmän, koska on kiellettyjä aineita, joita ei voi käyttää. Minä tunnustan, että tämä liikesalaisuus kyllä herättää kysymyksiä. Me emme tiedä, mitä tähän kaikkea sisällytetään. On tiettyjä yrityksiä, jotka käyttävät tätä hyväkseen ja eivät sitten kerro tietoja ihmisille. Tunnustan, että meidän tieto taloutemme voi käyttää väärin myös luottamuksellisia tietoja, ja tämä vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Toivon, että tässä hengessä, jota direktiivillä nyt ehdotetaan, asia etenee, mutta pelkään kuitenkin pahoin. Yes. Because it's more than five minutes. Vähän johtopäätöksiä nyt, kun olette puhuneet jo yli viisi minuuttia. No, termine. Päätän puheeni, puheenjohtaja. Ilmeisesti transatlanttinen sopimus liittyy myös tähän liikesalaisuusongelmaan. Olen lukenut tästä transatlanttisesta sopimuksesta. Sehän sisältää myös määräyksiä liikesalaisuuksien paljastamiseen liittyen. Kysynkin komissiolta sitä, että sen pitäisi osoittaa, miten tämä teksti on hyödyllinen niin, että saamme Euroopassa kilpailukykyä ja innovointia aikaiseksi. Kun katsoin vaikutusarvioita, niin en löytänyt sieltä argumentteja, jotka puolustaisivat sitä, että jos hyväksymme tämän direktiivin, niin innovaatiota saadaan pk-yrityksiin. Kiitoksia, madam. Nyt meillä on sitten neljä varjoesittelijää. Ehdotan, että kolme minuuttia, koska meidän pitää pysyä ajoissa. Edustaja Patricello EPPstä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tutkimuksen ja innovoinnin alalla Eurooppa on etuasemassa ja sillä on potentiaalia olla maailmanlaajuinen johtaja. Tätä varten meidän on parannettava niitä olosuhteita, joissa yritykset tekevät innovointia. Esimerkiksi meidän on kannustettava investointeihin ja vähennettävä kustannukset, johtuvat yhtenäismarkkinanormeista ja tehdä Euroopasta parempi paikka innovaatiolle. Teolliset tekijänoikeudet ovat erittäin tärkeä elementti innovointipolitiikassa, koska se, ne mahdollistavat innovoijille välineitä, joilla he voivat hyödyntää tehtyä työtään, antavat heille oikeudet ja antavat riittävät kannustimet investoida uusiin investointeihin ja tietotaitoon. Vaikka nämä eivät olekaan perinteisiä äh, teollisia tekijänoikeuksia, äh, niin kuitenkin liikesalaisuudet, äh, tuotanto, tavat, teknologiat, joita ei ole patentoitu, yrityksen sisäiset ratkaisut ovat täydentäviä välineitä, joilla voitaisiin voidaan hyödyntää teollisia tekijänoikeuksia, jotka ovat innovoinnin ja tiedon moottori jos näitä liikesalaisuuksia pidetään strategisena kilpailua varten ja kasvua varten, niin sitten riittämätön näiden suoja haittaa yritysten innovointistrategiaa. Globalisaatio ja tuotantoketjujen ulkoistaminen tekee liikesalaisuuksista sellaisia, että ne ovat kärsivät enemmän eh, varkauksista ja vakoilusta, ja siksi niitä pitäisi suojella paremmin sisämarkkinoiden sisällä, jossa tällä hetkellä meillä on hyvin eh, pirstaloittuneet säännöt. Eh, meillä on tällaiset korvausmenettelyt, jotka usein ovat niin vaikeita, että että mm, korvaushakemusta ei edes jätetä. Selkeät säännöt tarkoittavat, että taakaamme yritysten kilpailukyvyn ja parannamme niiden toimivuutta. On behalf of SD, our... ryhmästä varjo esittelijä Venner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen tähän aloitteeseen, sillä PK-yritysten osalta ja uusien yritysten osalta juuri tällaisella on erittäin keskeinen merkitys, mutta usein näillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta suojata näitä salaisuuksia tai oikeuksia. Ja jos puhutaan tästä digitalisoitumisen vahvistumisesta, maailmanlaajuistumisesta ja sopimusten jakamisesta, niin se aiheuttaa yhä suurempia ongelmia. Jos oikeusperusta on epävakaa, niin se saattaa johtaa siihen, että yritykset eivät haluakaan toivoa eh, toimia T&K-alalla rajat ylittävästi, joten tästäpä syystä onkin järkevää yrittää Euroopan laajuisesti päästä yhteisymmärrykseen oikeussuojan osalta. en ottaa esille muutamia seikkoja, jotka mielestäni ovat keskustelun arvoisia. Mitä direktiiviin tulee, niin se ei saa tarkoittaa sitä, että kuluttajat jäävät pimentoon ja tämä tarkoittaa sitä, että mitä tulee suojakeinoihin silloin, kun oikeussuojakeinoja halutaan käyttää, niin niitä ei saa rajoita. Ja sitten mitä tulee Euroopan komission tekemään ehdotukseen, niin ehkäpä siltä pohjalta voitaisiin ajatella sitä, että kun kyse on mahdollisesti äh, arvokkaista tiedoista, että niidenkin suojaa suoja voidaan taata. Ja lisäksi täytyy muistaa, että jos työntekijät huomaavat, että väärinkäytöksiä esiintyy, niin silloin heillä pitäisi olla oikeus kääntyä jonkin luottamuksellisen tahon puoleen ilman, että tässä direktiivin henkeä vastaan toimitaan. Ja lisäksi voisi olla yleinen määräys käytössä, jossa todetaan, että henkilötietojen kaikenlainen käyttö siinä yhteydessä pitää huomioida aina tietosuojadirektiivin määräyksiä. Lisäksi Yhdysvallat vaativat, että TTIPissä viitataisiin myöskin liikesalaisuuksiin liittyvät suojalausekkeet ja kysyisinkin nyt, mikä on tämänhetkinen tilanne. ja onko EUn sisällä tehty tältä, tällä saralla koordinointityötä. Eli tällaiset asiat ovat olleet mielessäni ja mielelläni teen jatkossa yhteistyötä kollega Rivasin kanssa. Kiitoksia. Very much, madam, for... Kiitoksia eh, teidän puheenvuorostanne ja seuraava puhuja on varapuheenjohtajamme kollega Petersen. Hän korvaa varjoesittelijämme Philip de Backerin. on puheenvuoro. Thanks to to the commission. Paljon kiitoksia. Kiitokset komissiolle tästä alustuksesta. Me olemme tietenkin samaa mieltä tästä ehdotuksen tavoitteista, eli lainsäädännön harmonisoinnista tietyssä määrin. Ja direktiivin avulla se varmaan parhaiten onnistuu, kun tiedetään, missä määrin Euroopan sisällä lainsäädäntö poikkeaa 2015. Innovointia tarvitaan kasvun aikaansaamiseksi ja työpaikkoja luotaessa ja innovointia toteutettaessa. Ja tietenkin yritysten pitää tietää, että heidän kehitystyönsä suojataan, koska sitä kautta voidaan toivottavasti saada uusia tuotteita markkinoille ja uutta investointia. Ja kun katsotaan tätä vaikutusanalyysiä, niin PK-yrityksillä ei ole edes mahdollisuutta vaalia omia innovointiratkaisuja. Joten jos pääsemme tämän kautta oikeus, oikeudelliseen varmuuteen ja oikeussuojakeinoihin, niin minä uskon, että tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Minulla oli pari kysymystä komission edustajalle. Jos katsotaan artiklaa 7, niin miksi on päädytty tällaiseen äh, 1-2 vuoden karenssiaikaan, kun on huomattu, että liikesalaisuuksia on rikottu. Neuvosto on valinnut kuuden vuoden karenssiajan, joten tätä kysyisin näin alkuun komissiolta. Ja jos sitten taas kansallinen tuomioistuin päättää, että liikesalaisuuksia on käytetty väärin, niin tässä voidaan käyttää korvausjärjestelmää näennäisrojaltien muodossa. Kuka määrittelee nämä rojaltit ja kuka päättää sitten näistä itse rojalteista? Kiitoksia. Kiitoksia hyvä kollega. Nyt meillä on vielä yksi ylimääräinen kysymys tai kommentti edustaja Sanderilta. Teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin kollegatkin, Katson, että tietosuoja on tärkeä tekijä yritysten näkökulmasta. Suuryrityksillä on paljon paremmat välineet tällä alalla kuin pienillä yrityksillä. Haluaisinkin toimia tässä pk-yritysten äänitorvena. Tällä hetkellä nämä yritykset epäröivät kovasti niiden mahdollisuuksien suhteen, mitä niillä on, joilla ne voivat suojata omat tietonsa. Puhuttiin patenteista. En ole varma, että patentti olisi tässä soveltuvaa väline monillekaan PK-yritykselle. Sehän on kallis, usein monimutkainen järjestelmä, vaatii käännöksiä ja niin edelleen. Minä itse katsoisin, että jos meillä olisi vakaa oikeusperusta, joka on varma ja ennen kaikkea ymmärrettävissä oleva, helposti ymmärrettävissä oleva näille pk-yrityksille saataisiin aikaiseksi voisi olla myös mielenkiintoista pohtia sitä, että olisi keino auttaa näitä pk-yrityksiä innovoimaan aivan itse, ei pelkästään tuotteiden kehittämisen osalta, vaan niin, että ne voisivat ottaa käyttöön oman tietosuojajärjestelmänsä. Uh, uh, thank you very much. Any... Kiitoksia oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä, niin olkaa hyvä kollega. Kiitoksia puheenjohtaja. Riittävä liikesalaisuuksien suoja on meidän mielestämme tärkeä erityisesti pienemmille yrityksille. On tarpeen, että meillä on todellista politiikkaa liittyen tekijänoikeuksiin ja patentteihin. Se, mikä meitä yllättää, on se, että keskustelemme lainsäädännöstä tähän aiheeseen liittyen, kun samaan aikaan neuvottelemme TTP-sopimuksesta. Miten voidaan saada oikea tasapaino suojan ja epäreilun kilpailun välillä ja toisaalta myöskin kuluttajan suojan ja tiedonannon välillä? Oh, thank you very much for your remark. Kiitoksia tästä kommentista. Sitten annan esi- herra Jean Bergevinille, markkinapääosaston edustajalle komissiosta, mahdollisuuden antaa, kertoa loppukommenttinsa. Yes, I'll be very brief, but... Paljon kiitoksia ihan lyhyesti tällä kertaa, mutta voin sanoa, että, että voin keskustella Täällä kaikkien kanssa ihan lyhyesti muutama seikka. Mitä tulee määritelmiin? Kollega Rivasi viittasi tähän. Ensinnäkin puheen alussa totesin, että tarvitsemme määritelmän ei pelkästään sen suhteen, mitä liikesalaisuus tarkoittaa, tar- tarkoittaa, vaan myös sen, mitä se ei tarkoita. Kun määrittelemme sen, mitä tarkoittaa laiton hankinta, illicit misappropriation englanniksi. Teksti on tässä aivan selkeä. Te totesitte, että silloin kun on oikeudellisia velvoitteita antaa tietoa, niin teksti on aivan selkeä. Nämä oikeudelliset velvoitteet ovat siellä. Eikä voida käyttää verukkeena sitä, että kyse on liikesalaisuudesta ja sitten jättää tietoja antamatta Todella vakuutan teille, että tämä teksti, totta kai olen valmis keskustelemaan tästä myös pidempään teidän kanssanne, mutta tämä on aivan ydinkohta tässä hankkeessa tämä määritelmä. Ja minusta tämä on, on aivan nappiin, mutta toki olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne tästä. Niin, aika on kortilla, mutta sanoisin sen verran, että mitä tulee patentteihin. Answering the question in terms of... Niin patenteista vielä vastaan teille. Myös Sander puhui patenteista. Meistä liikesalaisuudet oikeastaan täydentävät tätä patenttijärjestelmää. Ihan esimerkin omaisesti voi olla, että on äh, jonkinlainen äh, lentokoneen moottori ja sitten jos tietotaitoa puuttuu, niin moottori ei toimi. Eli tarvitaan tätä täydentävyyttä, jotta todella vaikkapa nyt tämä esimerkin lentokone saadaan toimimaan. Monet yritykset ja erityisesti PK-yritykset eivät omista sellaisia innovaatioita, joita ne voisivat patentoida, mutta ovat kuitenkin in, sijoittaneet valtavat summat rahaa innovointiin. Eli kyse ei ole eksklusiivisesta oikeudesta. Joku voi vaikkapa ottaa tuotteen, suojella sitten, tai keittää sitä sitten pidemmäksi, niin mikä siinä sitten on se liikesalaisuus? Tämä on tärkeä ulottuvuus. Alors, le, the, the question regarding the, uh, for Mr. Peter. Kollega Petersen kysyi tästä kahden vuoden karenssiajasta, miksi siihen on päädytty. Me olemme sitä mieltä, että kaksi vuotta riittää kannattaa muistaa, että kaksi vuotta siitä, kun yhtiölle selviää, että näitä liikisalaisuuksia on käytetty väärin hyväksi, niin puhutaan tästä tällaisesta oikeudellisesta toiminnasta kahden vuoden sisällä. Sillä jos tässä mennään kahden vuoden yli, niin yritys pyrkisi estämään kilpailevan yrityksen innovoivan toiminnan. Toden totta, neuvostolla on toisenlainen kanta, mutta me pidämme kyllä kynsinhampain tästä määräajasta kiinni. Ja mielelläni keskustelen tästä kanssanne. Siinä yksi kysymyksistä. Ja uskoakseni, herra puheenjohtaja, ai niin, sitten kysyttiin vielä tästä korvauksesta. Kyse olisi rojalti-muotoisesta korvauksesta ja nyt kysyttiin, että kuka määrittelee tämän korvauksen. No se on tuomari sitä voitaisiin pitää yksinkertaisena asiana, mutta asiat täytyy aina käsitellä tapauskohtaisesti. Ja kollega Sander totesi, että miten voimme varmistaa, PK-yrityksillä olisi äh, helpompi toimia. No direktiivistä löytyy hyvin äh, yksityiskohtainen analyysi ja arviointijärjestelmä ja yritykset ovat sanoneet, että meidän pitäisi tarjota enemmän tietoa siitä, minkälainen tämä oikeudellinen kehys on. Ja se olisi tarkoitus liittää tähän direktiivin. Toivottavasti näin sain vastattua esitettyihin kysymyksiin. Uh, Hyvä on. Kiitoksia oikein paljon. Ja viimeisenä kommenttina haluaisin pyytää esittelijämme edustaja Riva siitä tekemään yhteenvedon keskusteluistamme. Edustaja Rivasi, jos voisitte tehdä yhteenvedon ja mahdollisesti lisätä jotain ja käsitellä näitä eh, epävarmuuksia. Kiitoksia. Si, euh, euh j'analyse Niin, jos nyt teen yhteenvedon tästä keskustelusta, niin Minusta meillä on oltava määritelmä, joka on ymmärrettävissä, niin että kaikki sen ymmärtävät. Kyseessähän on kuitenkin direktiivi ja sen tarkoitus on harmonisoida jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Kuulin, että tämä voisi suosia pk-yritysten innovointia, vaikkakaan niillä ei ole patenttia tähän tekniseen osaan. Ja tämä voisi sitten puolestaan lisätä kilpailukykyä. käydään keskustelua siitä, tehdäänkö direktiivi kasvun ja innovoinnin lisäämiseksi PK-yrityksissä vai käyttävätkö suuryritykset sitä muihin tarkoitusperiin. On mielenkiintoista käydä tätä keskustelua ja uskon, että varjoesittelijöiden kanssa me puhumme siitä, miten direktiiviä voitaisiin parantaa. Kun luin direktiivin, niin minulla oli kyllä hyvin vaikea päästä tähän sisälle. Meillähän on jo välineitä olemassa. Enkä oikein näe, mikä tässä on lisäarvona. Meidän täytyy tässä toimia pedagogisesti ja osoittaa, millä tavalla tämä liikesalaisuus parantaa pk-yritysten toimintaa. Siinäpä se. Donc j'invite tous les Pyydän kaikkia varjoesittelijöitä tekemään kanssani yhteistyötä ja parantamaan tekstiä. Thank you very much, madam. Kiitoksia oikein paljon. Ja kiitoksia herra Jean Bergevin markkinapääosastolta. Te olitte komission edustaja siitä, että edustitte, esittelitte meille tämän erittäin tärkeän eh, direktiiviehdotuksen julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon tai siis liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Kiitoksia oikein paljon. Ja kaikista vastauksista ja teemme varmasti tulevaisuudessa yhteistyötä tämän aiheen parissa. Kiitoksia. The next topic. Seuraava aihe esityslistallamme on, kuten tiedätte, sähköinen äänestys. Meillä on vielä 4-5 minuuttia ja odotetaan hetki, kunnes kello on 10 tasan. Äänestys on tärkeästä aiheesta. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015. Kaikki pääluokat. Uh, having three minutes time, I will inform you about... On kolme minuuttia aikaa, niin kerron teille palautteesta, jonka saimme eilen koordinaattorien kokouksesta. Koordinaattorit päättivät seuraavista eh, asioista. Ensinnäkin mietinnöt yksinkertaistetulla menettelyllä sopimus GNNS-sopimuksesta Marokon kanssa ja sopimus tiedeyhteistyöstä Ukrainan kanssa. Esittelijä on näissä tapauksissa valiokuntamme puheenjohtaja. Me sovimme tästä. Oma aloite mietinnöt tai valiokunta mietinnöt perheyritykset Euroopassa, tämä meni EPPlle, kestävän perusmetallien eurooppalaisen teollisuuden kehittäminen SND, vihreä toimintasuunnitelma PK-yrityksille ALDE ja innovaatio sinisen talouteen on GUE. Sitten lausunnot jätedirektiivi ALDE ja EUn metsästrategia ECR. Sitten koordinaattorit tekevät seuraavat päätökset. Ensinnäkin teimme päätöksen ITREN matkoista ja kuulemisista vuonna 2015 ja tämä tieto välitetään teille. Sitten nimitettiin ITRE varapuheenjohtaja herra Petersen ITREn pysyväksi esittelijäksi sukupuolinäkökohtien valtavirstaistamisessa. Sitten kolmanneksi koordinaattorit päättivät ITRE-jäsenistä Galileon toimielinten välisessä paneelissa. Ja neljänneksi koordinaattorit päättivät valmistella ja työstää ilmastonmuutoskonferenssia COP20, kuten edellisinä vuosina, yhdessä Envivaliokunnan kanssa. Joten jatkamme tätä yhteistyötä. voitte saada kaikki nämä tiedot joko asiakirjasta tai netistä. Ne ovat siis kaikki käytössä. Sitten komission jäsenten kuuleminen, se on tärkein asia, joka nyt meillä on edessämme. Se tapahtuu 29. syyskuuta-7. lokakuuta 2014 ja me itre kuntana olemme mukana aivan alusta aivan loppuun asti joka päivä, koska meillä on kuusi päivää tässä 29., 30., ensimmäinen, toinen, kuudes ja seitsemäs päivä. Kuusi päivää, kuusi kuulemista, joka päivä yksi kuuleminen, josta olemme vastuussa. Tai olemme yhteispuheenjohtajana, joten me olemme vastuussa tästä arviointikirjeestä kuudessa tapauksessa, eli meillä on valtaisa määrä työtä seuraavan kymmenen päivän aikana. Ja tämän lisäksi meillä on kolme erittäin tärkeää kuulemista, jossa olemme assosioitu valiokunta, esimerkiksi avaruus tai digitaaliset sisämarkkinat. Siinä me olemme assosioitu valiokunta, avaruusasiat, avaruuskysymykset, se on yksi esimerkki, ja samoin digitaaliset sisämarkkinat. Joten voimme sanoa, että kokonaisuudessaan olemme mukana yhdeksässä kuulemissa, kuuden päivän aikana yhdeksän kuulemista. Jos lisäämme tähän vielä herra Timemasin kuulemisen joka on komission ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja tämä järjestetään täysistuntosalissa ja paikalla ovat kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat, joten oikeastaan meillä on kymmenen kuulemista, jotka kuuluvat meidän vastuualueeseemme. Kymmenen kuulemista kuuden päivän aikana. Joten meillä ei ole mitään muuta toimintaa nyt valiokunnassamme. Meillä ei myös ole, myöskään ole tämän tyyppisiä kokouksia. Mutta onneksi olemme nyt aikataulussa. Joten voimme aloittaa äänestysmenettelyn. Onko teillä kortit? Voitteko kaikki laittaa kortit äänestyskoneeseen ja aloitamme. Aiheemme on Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015, kaikki pääluokat. Haluaisin ilmoittaa teille, että 26 ähm, äh, tarkistusta on jätetty ja nyt äänestämme varjoesittelijöiden keskustelun tuloksista. Mennään äänestykseen. Kompromissi, tarkistus 1. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 sanoo puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 äänestetään tästä sähköisesti, koska meillä pitäisi olla ainakin kaksi sähköistä äänestystä. No ainakin kaksi, pyydän anteeksi. Äänestys alkaa. Ei yksi äänestys riitä, jos kaikki ovat samaa mieltä. Puheenjohtaja, mikä äänestys on kyseessä? Äänestys päättyy. Number 26. Mr. Chairman. Number 26, number 26. Siis kyse on numerosta 26. Ah. Point of order, uh, Point of order Mr. Chairman. Okay. puheenvuoro, herra puheenjohtaja. Look up. You look when there's a... Interesting. Any particular reason? Niin, että miksi ette katso koskaan tänne päin, kun kysytte, että äänestäkö joku vastaan. 95% is for. Jos 95 puole, ö, prosenttia on puolesta, niin silloin en odota, että enemmän kuin 5 prosenttia voi olla vastaan. Onko se selvää? Minä näen sen varsin hyvin täältä. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Siinä tapauksessa, että ö, näyttää epävarmalta, niin sitten katso, odotan ihan loppuun asti. Onko tämä selitys selvä teille? No ei. Sorry. Äänestys päättyy. Kaksi SND-ryhmäläistä liikaa, yksi EPPstä liikaa. Niin, pyydän anteeksi. Tämä on liian monimutkaista. Viime kerralla äänestys päättyy. Tämä oli siis tarkistus 26. Nyt sitten koneäänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa päättyy. Tulos on varsin hyvä, sanoisin. 50 puolesta, viisi vastaan, yksi tyhjää. Kiitoksia oikein paljon. Siinä kaikki. Now we go to the point number nyt menemme kohtaan 9 ja 10 yhdessä. Ilmanlaatua ja teollisuuspäästöjä koskevat lainsäädäntöehdotukset. Tämä on erittäin tärkeä kaksi ehdotusta. Nämä ovat, tässä on eh, Rova Marian Veninin eh, esitys Euroopan komissiosta. Well, we should vote everything electronically because we are too early. Meidän pitäisi aina äänestää koneäänestyksellä, koska olemme liian aikaisissa nyt. Eh, komission edustaja ei ole vielä täällä, joten meidän täytyy nyt sitten odottaa muutama minuutti.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, aloitetaanpa. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen. Tässä on siis kaksi asiaa. Kohta yhdeksän, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 2003-35 EU muuttaminen. Ja myöskin kohta kymmenen esityslistallamme tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan johtuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen. Kummatkin näistä ovat erittäin tärkeitä asetuksia. Ja rouva Marianne Venin pitää meille nyt esityksen. Hän tulee Euroopan komissiosta. Ja pyydän teitä, jos voitte pitää noin 15 minuutin äh, esityksen, koska tässä on kyse kuitenkin kahdesta asiakirjasta, sitten aloitamme keskustelut. Kiitoksia. You and good morning. Kiitoksia ja hyvää huomenta teille. Kuten äh, puheenjohtaja on jo esitellyt, en ole Thomas Verhaie, vai vaan tulen ympäristöpääosastolle ja vastaan ilman ja veden laadusta. Ja haluaisin esitellä teille tämän uuden ilmanlaatupaketin ja siihen liittyvät lainsäädännöt. Haluaisin vain sanoa, että ilmanlaatu on aina ollut erittäin tärkeä kysymys Euroopan unionissa. Ähm, 70-luvulla meillä on ollut hyvin paljon eh, ilmansaasteita ja se oli se vaihe, jolloin komissio päätti ryhtyä eh, toteuttamaan lainsäädäntöä ja ilman ehm, saastumisen väheneminen on edistynyt ja näytän tämän teille vähän kuluttua yksityiskohtaisemmin, mutta vielä ehm, taistelemme tämän asian kanssa ja seitsemännessä Euroopan ympäristötoimintasuunnitelmassa yritämme saavuttaa äh, sellaisen ilmanlaadun äh, tason, joka ei aiheuta vakavia äh, ongelmia ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tässä teillä on tämä kalvo ja näette tuossa vasemmassa kaaviossa, että vuoden 1992 välillä olemme saavuttaneet suurta edistystä erityisesti mitä tulee typen oksideihin ja rikkioksideihin. Mm, ja, mutta huomaatte, että on muutamia saasteita, joissa emme ole edistyneet niin paljon, kuten esimerkiksi pienhiukkasissa eh, ja hiukkasissa. Jos katsotte oikealle puolelle, niin näette toisen hyvän eh, kehityssuuntauksen. Olemme nimittäin eh, pystyneet erottamaan kasvun saastumisesta, eli meillä voi olla talouskasvua ilman, että ilmanlaatu heikkenee, ja tämä on erittäin hyvä lähtökohta. <clears throat> tästä hyvästä edistyksestä huolimatta meillä on vieläkin ongelmia Euroopassa ja näytän tämän äh, kalvon lyhyesti teille, koska se antaa teille äh, kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon ja kuinka suuri tämä ongelma on ja missä se näkyy erityisesti, kun on äh, kyse mm, hiukkasista, typpidioksidista ja otsonista. Te tiedätte, että otsoni syntyy typin oksidista. Mm, sillä on, typen oksidilla on tärkeä merkitys otsonin muodostumisessa, joten huomaatte, että meillä on näiden kahden saastuttavan aineen ja otsonin kanssa suuria ongelmia. Ja otsonin hälytyksiä on ollut monissa maissa, erityisesti Belgiassa viime vuoden aikana. Sitten meillä on myös ympäristöongelma, joka näkyy tuolla alakulmassa. Näette ympäristön ongelmat, jotka liittyvät rehevöitymiseen. Mm, ja tässä suuri osa EUn pinta-alasta, niin sitä tämä vielä uhkaa. Nämä ovat ne meidän ongelmamme ja nyt meillä on edessämme todella suuri este. Ja se este on, että meidän lainsäädäntömme tällä hetkellä on se, että meidän täytyy saada vuoteen 2015 nämä ilmanlaadun raja-arvot päästä näihin ilmanlaadun raja-arvoihin. Se on melkein mahdotonta ja puhtaan ilman paketissamme me olemme sanoneet, että me yritämme saavuttaa nämä raja-arvot viimeistään vuonna 2020. Joten kysymys kuului, mihin toimenpiteisiin meidän on ryhdyttävä, jotta pääsemme eh, tuohon tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Voin sanoa, että analyysissamme kävi ilmi, että meillä on ongelmia, jotka ovat eh, oikeastaan maantieteellisesti rajallisia, jotka eh, paikallisia alueviranomaisten täytyisi ratkaista esimerkiksi kaupunkien keskustoissa. Näitä asioita ei voida ratkaista EU-tasolla. Olisi, ei olisi järkevää, että meillä olisi siinä EUn juista lainsäädäntöä, mutta meillä on yksi suuri ongelma, joka meidän ratkaistava Euroopan passa, ja se on ongelma, joka tulee henkilöauto dieselin jos katsotte tätä mm, kalvoa, niin katsokaapa tätä oikeaa puolta. Tuo punainen pilvi on se pilvi, joka osoittaa, millaiset eh, päästöarvot pitäisi eh, olla eh, tyyppihyväksynnän kohdalla. Ja kun katsotte euro kolmea, euro viittä, niin huomaatte, että tuo punainen pilvi on paljon pienempi. Ja mm, näin olimmekin sopineet, että päästöjen vähentyminen näkyisi myös todellisessa maailmassa, mutta se mitä me näemme tänään johtuen eri syistä on se, että todelliset päästöt ovat itse asiassa paljon suuremmat ja ne eivät pienene ja ne ovat kolmesta viiteen kertaa enemmän kuin mitä niiden pitäisi olla. Tämä on asia, joka on käsiteltävä nyt ja komissio on jo ryhtynyt sitä käsittelemään. Olemme ryhtyneet katsomaan uudenlaista testisykliä ajoneuvojen tyyppihyväksynnälle ja aiomme hyväksyä lainsäädäntöehdotuksia tämän vuoden loppuun mennessä. Sitten pystymme mm, ottamaan käyttöön euro 6 raja-arvot, jotka astuvat voimaan tämän vuonna. Ja sitten pystyisimme saavuttamaan myös tavoitteemme vuonna 2020, mutta on todella välttämätöntä, että me todellakin saamme tämän lainsäädännön käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Joten tässä tämä on vuodelle 2020, tämän olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta se pitää panna täyteen kunnolla. No miksi ilmaston saastuminen on ongelma? No se liittyy erilaisiin terveysongelmiin, sydän- ja verisuonitauteihin, hengitysongelmiin ja niin poispäin. Mutta tässä voitte katsoa, kuinka suuri tämä ongelma oikeastaan on, koska näette, että hiukkaspäästöt ja otsoni aiheuttavat liian aikaisia kuolemia EU:ssa noin 400 000 kuolemaa vuonna 2010 ja ne vaikuttavat myös rehevöitymiseen, joka uhkaa joitakin EUn alueita. Tuo alue on nyt 62 prosenttia. Ja eh, nämä liian aikaiset kuolemat niitä on noin kymmenen kertaa enemmän kuin mitä meillä on liikennekuolemia, joten tämä ei ole mitenkään pieni ongelma ja meidän täytyy tehdä jotain asian suhteen. Jos katsotte tätä arviota vuoteen 2030 mennessä, niin huomaatte, että nykyisillä toimenpiteillä suurta muutosta ei tapahdu. pientä vähentymistä tapahtuu, mutta ei siis kovin paljon. Näette kustannukset. Mm, kustannuksia lasketaan eri tavoin. Meillä on tässä erilaisia kustannuksia, koska me voi olla aivan tarkkoja. Näette, tässä on kyse siis eh, miljardeista euroista vuonna per vuosi ja sitten eh, myöskin osana BKT. Katsotaan, mitä voimme, mitä meidän täytyy tehdä vuoteen 2020 mennessä. Meidän täytyy panna täysin täytäntöön olemassa olevat toimenpiteet, oli kyse sitten teollisista päästöistä tai rikistä, laivan polttoaineista. Kaikki nämä säädökset on pantava täysin täytäntöön, jos haluamme edistyä vuoteen 2020 mennessä. Ja tärkein on tietenkin tämä henkilöauto autojen ja mm, dieselautojen päästöt ja euro 6. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden toimintaa rahoitusohjelmien kautta, esimerkiksi LIFEin kautta tai aluekehitysrahastojen kautta. Sitten meillä on myös varmistettava, että säästö päästöt, jotka tulevat muualta, esimerkiksi Keski-Aasiasta ja Kaukkaasian alueelta, ähm, vähenevät, koska tästä syntyy tällaista tausta saastumista. Meillä on Göteborgin pöytäkirja, joka ähm, auttaa tässä, mutta meidän on varmistettava, että nämä maat todellakin pystyvät vähentämään saastumistaan. Ja sitten meillä on uusi tutkimus- ja innovointiagenda horisontti 2080, jossa yritämme löytää uusia ratkaisuja. Kun saavutamme nämä tavoitteet, niin ehkäpä ajattelette, että olemme ratkaisseet ongelman ja ongelma katoaa, mutta näin ei ole. Ja seuraava kalvo osoittaa teille miksi. Jos katsotte vasenta puolta, niin huomaatte, että huolimatta siitä, että noudatamme EUn raja-arvoa, niin siitä huolimatta mm, kun on kyse hiukkaspäästöistä, niin varsin suuri määrä väestöstä kärsii vielä näistä päästöistä. Osuus on alhaisempi, kun on kyse otsonista ja typidioksidista, mutta me olemme aina sanoneet, että ilmansaasteet ovat ensimmäisen luokan karsinogeeneja ja siksi WHO on asettanut suuntaviivoja ja raja-arvoja. Jos katsotte tätä ja näette, kuinka suuri osa EUn väestöstä ähm, joutuu kärsimään hiukkaspäästöistä ja otsonipäästöistä, niin näette varsin äh, erilaisen äh, luvun tässä, koska 90-98 prosenttia äh, väestöstä kärsii ähm, ilman saasteista e, niillä seurauksilla, jotka jo mainitsin, joten meidän on mentävä e, pidemmälle ja tässä olen yrittänyt määritellä ne tavoitteet, jotka meidän on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Tämä ei ole kovinkaan yksinkertainen kaavio, mutta yritän nyt selittää teille. Lähtökohta on vuosi 2005, me siis tulemme alaspäin. Jos katsotte tätä sinistä linjaa, tämä on tämä perustason väheneminen. Äh, tänne suuntaan olemme menossa nyt näillä olemassa olevilla toimenpiteillä. Sitten teillä on tämä äh, punaruskea viiva. Ja tämä hän pääsemme, jos käytämme ähm, kaikkia mahdollisia teknisesti käytössä olevia keinoja vähentää päästöjä. Nyt meidän täytyy löytää tapa äh, kustannustehokkaasti vähentää äh, päästöjämme näiden kahden äh, käyrän välistä. Ja me olemme sitten mallintaneet tätä ja olemme tulleet, löytäneet kustannustehokkaan tavan vähentää terveysvaikutuksia 52 prosentilla. Mm, ennen kuin teimme ehdotuksen komissiossa, päätimme mennä pois tästä kaikkein kustannustehokkaimmasta ehdotuksesta, koska huomasimme, että joissain sektoreilla, siis maataloudessa, pystyimme vähentämään kustannuksia huomattavasti menettämättä kuitenkaan suuresti hyötyä. Tämä on tuo miinus 52 prosenttia. Sitten näette tuon vihreän viivan. Se on myöskin tärkeä, koska me yhdistimme ilmastopaketimme ilmastonmuutosagendan. Kaksi 2030 ilmastonmuutospaketti tulee myös myönteisesti vaikuttamaan perinteiseen ilmansaastumiseen. Ja jos tuo paketti todella astuisi voimaan, ja siitähän on vielä päätettävä, niin silloin pääsisimme todellakin miinus 65 prosenttiin, joten tämä on kyllä merkittävä asia pitää mielessä. No nyt, eh, jos menemme sitten vuoteen 2030 ja mitä siemenissä pitäisi tehdä, niin voin osoittaa, että näillä toimenpiteillä pystymme vähentämään eh, terveyteen kohdistuvia haittoja 52 prosentilla, eh, aluetta, joka kärsii rehevöitymisestä 35 prosentilla ja happamoitumisesta 85 prosentilla. Tämä vaatii, että vähennetään kuuden suurimman saasteen vähentämistä kehittämistä vuoteen 2030 mennessä. En nyt käy läpi näitä kaikkia lukuja. Nämä ovat ne luvut, jotka haluamme saavuttaa Euroopassa lainsäädännöllä. Lainsäädännössä olemme tehneet sen e, tehneet eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Meillä on joustavuutta, koska jotkut näistä tavoitteista ovat kyllä hyvin kunnianhimoisia, sen voin sanoa, mutta meillä on hyvitysmenetelmiä, joissa eh, esimerkiksi eh, merellä tehtyjä päästöjä voidaan hyvittää maalla tehtyjen päästöjen kanssa. Ehm, joten meillä on kyllä joustavuutta, jota voidaan hyödyntää. Tunnette paketin pääelementit. En mene nyt eh, tähän, vaan menen tähän kansallisiin päästövähennyssitoumuksiin ja sitten menen näihin keskisuuriin polttolaitoksiin. Nämä kuusi suurinta saastetta, jotka on käsiteltävä, sitten meillä on eri vaiheita. Vuonna 2020 meillä on Göteborgin pöytäkirja. Tästä on päätetty vuoden 2000 12 lopussa Göteborgissa. Ja sitten meidän on varmistettava, että noudatetaan tätä polkua vuodesta 2020 vuoteen 2030, niin meillä on tällainen väliaikaisarviointi vuonna 2025, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot eivät aloita toimintaansa liian myöhään. Se ongelma, mikä meillä usein on lainsäädännössä ja miksi raja-arvoja ei saavuteta, on se, että <laughs> jäsenvaltiot, niin olen pahoillani, Niin. Minä olen nyt puhunut näistä muista asioista. Öm, keskisuurten polttolaitosten ehdotus, se ö, kattaa tällaisen ö, aukon, joka meillä on lainsäädännössä. Meillä on nyt tässä vain kolme saastuttajaa, rikkidioksidi, typenoksidit ja pienhiukkaset. Olemme voimme saavuttaa jopa 20 prosentin päästövähennyksen. Olemme tarkastelleet äh, erilaisia polttoaineita, äh, moottoreita, turbiineja ja muita. Olemme katsoneet äh, olemassa olevia ja tulevia laitoksia. Tässä on hyvin paljon joustavuutta. Palaan tähän myöhemmin. Me olemme pitäneet hallinnollisen taakan alhaisena, koska me emme ole vaatineet mitään lupamenettelyä, vaan ainoastaan sen rekisteröintijärjestelmä. Sitten viimeinen kalvo, hyödyt ja kustannukset. Huomaatte, että kustannusvähennykset voivat olla 40-140 miljardin euroon vuodessa. Nämä ovat suoria kustannussäästöjä, jotka johtavat johtuvat siitä, että meillä on vähemmän terveydenhuoltokustannuksia, työvoima on tuottavampaa ja niin poispäin. Täytäntöönpanokustannukset ovat melkein samat kuin suorat hyödyt 3,3 miljardia vuodessa, mutta voimme säästää miljardin, jos meillä on ilmasto- ja energiapaketti toteutettuna. Tällä on myönteinen vaikutus BKT ja työllisyyteen. Yhteenvetona kustannukset ovat 12 kertaa pienemmät kuin hyödyt ja siksi olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tasapainoinen paketti. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja odotan kovasti keskustelua. Madam Director, uh, in the, in your, in your... Kiitoksia oikein paljon keskustelumme lopussa teillä on mahdollisuus vielä enemmän puhua tästä toisesta direktiivistä, koska nyt teillä oli vain vähemmän aikaa käsitellä sitä. Kummatkin ovat erittäin tärkeitä ja me tiedämme, että ensimmäinen on yleisempi ja toinen käsittelee nimenomaan siis keskisuuria polttolaitoksia. Ja nyt meillä on kaksi esittelijää ensimmäisestä direktiivistä vastaa herra Gierek. Tämä koskee tiettyjä ilman epäpuhtauksia. Hän on SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Dziękuję, przewodniczący. Chciałbym e, się Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Puheenvuorossani keskityn vain ainoastaan tähän itse direktiiviin. Pääjohtaja otti yleisellä tasolla tärkeitä seikkoja esille aivan oikeutetusti, mutta palataanpas tähän itse direktiiviin. Ehdotettu direktiivi on ikään kuin tiivistelmä erinäisistä teksteistä, joihin kuuluu myöskin vuoden 1999 Göteborgin pöytäkirja sekä komission tiedonanto pöytäkirjaan liittyen. Kyse on ikään kuin tällainen kooste asiakirja. Komissio puhuu kilpailukyvystä, talouskasvusta, ilman puhtaudesta – luonnonvarojen suojelemisesta ja myöskin teknologiasta. Eli kuten sanottu, kyse on hyvästä koosteesta, mutta jos uutta tekstiä katsotaan, niin sieltä löytyy vielä muita tekijöitä ja niihin liittyen haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen. Ja haluaisin samalla esittää myöskin muutaman huomion komission esittämään luonnokseen. Kaikkia hiukkasia ei tässä huomioida laisinkaan. Esimerkiksi alle 2,5 mikrometriaset, nehän ovat erityisen vaarallisia ympäristön ja ilmaston kannalta. Puhun tässä nanohiukkasista. Lisäksi ehdotuksessa ei puututa laisenkaan aromatisoituihin kloorihiilivetyihin. Ja mitä tulee sitten tähän erittäin keskeiseen lämmityskauteen, Tietenkin asiat voitaisiin hoitaa myöskin paikallisella tasolla, mutta mielestäni tässä tarvitaan EU-tason keskusjohtoista lähestymistapaa. Sitten neljänneksi on olemassa hyvinkin haitallisia kaasuja, joita syntyy antropogeenisten toimien kautta. Ja kysyisinkin, että miten tässä yhteydessä tätä joustomahdollisuutta voidaan käyttää. Eli mitä ehdotuksessa sanotaan tähän joustoaspektiin liittyen. Ja sitten päästöjen laskenta, sekin mietittää minua. Ja sitten vielä muihin tekstin osioihin. Tässä on lukuisia liitteitä liittyen lainsäädäntötekstiin kommentteihin. Tämä on aika lailla sekaava ja tämä ei ole omiaan parantamaan tekstin avoimuutta ja helppo lukuisuutta. Minun mielestäni tässä tarvittaisiin hiukan toisenlaista ratkaisumallia. Kiitoksia. Było, było wiele szczegółów w, tej, w tych uwagach. To jest... Kiitoksia. Niin, otitte esille monia yksityiskohtia. Hyvä, hyvä. No haluaisinkin antaa vieraillemme mahdollisuuden kirjata kaikki nämä kysymyksenne ylös. Hyvä. Sitten kohdan kymmenen asias käsittelystä vastaavan valmistelijan eli kollega Federlein asiasta. Ja haluankin antaa saman tien kollega Federleille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, nämä ovat erittäin tärkeitä ympäristön, terveyden ja myöskin rahan kannalta tärkeitä tekstejä. Me tiedämme, että kustannukset voivat olla noin 3-400 tai enemmänkin, eli satoja miljardeja tästä viedä kansalaisten kukkarosta. Tarkoituksena on auttaa talouttamme etenemään, parantamaan terveyttä ja ympäristön tilaa. Ekosuunnittelu direktiivissä ja muissakin teksteissä tätä asiaa käsitellään. Nämä tekstit ovat jo pantu täytäntöön. Yli 143 tuhatta keskisuurta polttolaitosta löytyy Euroopan unionista. Ne tarjoavat meille kuumaa vettä, sähköä, joten ne ovat keskeisessä asemassa tässä meidän energiatuotannossamme ja useimmat laitokset ovat pk-yritysten hallinnoimia. Joten meidän tästäkin syystä täytyy varmistaa, että sääntelyn mukana ei synny liikaa pk-yritysten harteille lankeavaa byrokratiaa yhtä lailla. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla toimijoilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, eli että pienet kaukolämpöyritykset eivät joudu tässä heikompaan asempaan suurimpiin toimijoihin verrattuna. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että myöskin ympäristöalan lainsäädäntömme toimii moitteettomasti ja ettei ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja Äh, väheksytä, joten meidän täytyy edetä tällä tiellä, jotta me todellakin saamme turvallista energiaa Euroopan unionissa käyttöön. Ja jos järjestelmä saadaan vain käyttöön, niin siinä tapauksessa voimme säästää hyvinkin paljon rahaa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. I would, I would like to ask you take a Seuraavaksi puheenvuoro varjo esittelijöille. näistä kansallisista päästökatoista. Kollega Henna Virkkunen kansanpuolesta, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle hyvästä esittelystä. Tässä on kyse ilmaston kannalta merkittävästä paketista, jossa on hyvät, hyvät tavoitteet mutta nyt ollaan aika tavalla kiristämässä direktiivin vaatimuksia aikaisempaan nähden. kuinka hyvin on tiedossa se mitä vaikutuksia nykyisellä direktiivillä on ollut ja kuinka luotettavia nuo mittaukset tältä osin ovat? toisaalta meillä tällä hetkellä erilaisilla direktiiveillä säädellään jo aika tavalla teollisuutta, energiaa ja liikennettä, on nähty, että tämä ehdotus toisi nyt erityisesti vaikutuksia maataloussektorille, jossa muodostuu suurin osa ammoniakki- ja metaanipäästöistä. Kuvasitte tuossa arvioituja kustannusvaikutuksia kuinka hyvin on tiedossa se mille sektoreille nuo kustannukset erityisesti tulisivat nyt kohdistumaan ja toisaalta millaista joustavuutta on mahdollisuus hakea direktiivin sisällä koska tiedämme että maantieteelliset olot vaihtelevat euroopan eri alueilla aika tavalla. Uh, thank you, madam, for, for... Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Seuraavana sitten keskisuurista polttolaitoksista vastaava varjoesittelijä, kansanpuolueen edustaja Herbert Hoyle, olkaa hyvä. President, meine Damen und Herren, gut äh, und Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, sillä me tietenkin haluamme parantaa ympäristön tilaa, mutta kyllä meidän täytyy pohtia näitä asioita hiukan seikkaperäisemmin, kuten kollega Girekin totesi. Ja kyllä mielestäni on olemassa seikkoja, joihin täytyy panota hyvinkin kriittisesti. Mitä tulee raja-arvoihin? Ne ovat aika lailla alhaisella tasolla ja niitä on tarkoitus laskea entisestään hyvinkin nopeasti. Ja minä olen ollut yhteydessä asiantuntijoihin ja he ovat sanoneet, että tämä ei ole taloudellisesti kannattavaa, jos näitä laitoksia joudutaan muuttamaan. Eli silloin laitokset joutuvat sulkemaan ovensa, joten herääkin kysymys, että miten komissio on päätynyt näihin raja-arvoihin ja siihen syyhyn, että miksi näitä raja-arvoja, raja-arvoja halutaan laskea näin nopeasti. Miksi ei katsota, mitä laitoksia on olemassa? Paraikaa pohdimme sitä, että arvioimme myöskin päätöstemme vaikutuksia. Eli tässä ei kannata lähteä rakentelemaan pilvilinnoja, vaan todellakin katsomaan, mikä on käytännössä toteuttamiskelpoista. Ja sitten nämä vuosittaiset päästömittaukset. Jos katsotaan tätä kolmivuotisjärjestelmää. Miksi siitä halutaan poiketa? Paraneeko tilanne, jos mittauksia suoritetaan vuosittain, vai onko tässä tarkoituksena vain työllistää ihmisiä? Miksi mittauksia toteutettaisiin vuosittain, koska se on melkoinen hallinnollinen työtaakka, paitsi jos voitte sanoa, että tästä on ympäristöpoliittisesti paljonkin hyötyä. Mielestäni kolmivuotinen rytmi on ihan kunnossa, mutta tietenkin ne, jotka mittaavat, niin heidän toimintaansa tämä vaikuttaa aika lailla. Sitten ehdotetaan näiden mittaustulosten kymmenvuotista säilyttämisaikaa. Mitä lisähyötyä siitä on? No ainakin mapit täyttyvät entistä paremmin, mutta mitä järkeä tässä on? Uskoakseni tässä puututaan taas yksityiskohtiin, joihin ei oikeastaan tarvitsisi puuttua laisinkaan. Lisäksi on tarkoituksena perustaa julkinen rekisteri näitä keskisuuria polttolaitoksia varten. Aikaisemmin tällainen oli, oli olemassa vain ainoastaan suuria polttolaitoksia varten, mutta miksi nyt tällainen muutos, että myöskin keskisuuret laitokset huomioitaisiin? Komission ehdotuksessa viitataan, että kaikki tekniset laitokset, joissa lämpöä oksiditoidaan, niin ne huomioitaisiin, mutta on olemassa myöskin polttolaitoksia, joihin, joita koskevia määräyksiä on jo olemassa, joten tässä on päällekkäistä työtä havaittavissa. Onko se järkevää? Eikö olisi järkevämpää ikään kuin rajata nämä tai erottaa nämä kaksi direktiiviä toisistaan? Muistaakseni ensi viikolla kuullaan komissaariehdokkaita ehdokkaita ja erityisesti ensimmäistä varapuheenjohtajaa, joka vastaa paremmasta lainsäädännöstä. Hänen pitäisi paneutua esimerkiksi tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ei ole järkevää lähteä maalailemaan suuria tavoitteita, mutta sitten kun pitää sille ryhtyä tuumasta toimeen, niin sitten hiljennetäänkin tahtia, joten en oikein ymmärrä, että onkohan järkevää todellakin toimia tältä pohjalta ja en usko, että tähän kannattaisi lähteä tekemään mitään sen kummempia pienimuotoisia muutoksia. Eli meidän ei pitäisi lähteä näitä pilvilinjoja rakentelemaan. Kiitoksia. Shadow, shadow draft. Edustaja Mia Petra Kumpula-Natri on varjoesittelijä keskisuuri polttolaitosten suhteen. Teillä on puheenvuoro SND-ryhmistä. I will speak in Finnish also. Kiitoksia komission edustajalle selkeästä hyvästä esittelystä ja tuen vahvasti tavoitteen asetantaa jossa halutaan puhdistaa ilmanlaatua koska tämä valiokunta käsittelee paljon myös teollisuuden työpaikkoja sitä kautta luomisen ja energian kysymyksiä niin keskitän kysymykseni meidän valiokunnan näkökulmaanne. yksi tavoite on energiaturvallisuudessa ja ilmastopäästöissä kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja monessa paikassa uusiutuvia voidaan tuottaa biomassalla biopolttoaineita harvoin käytetään todella suurissa yksiköissä vaan usein niiden käyttö on mahdollista lähellä biopolttoaineiden syntypaikkaa eli ehkä harvaan asutulla alueella joka maantieteellisesti myös jakautuu eri lailla kuin pahimmat ilman saasteet. Tässä täytyisi tehdä hyvät arviot siitä, kannattaako joustoa katsoa myös alueellisesti riittävästi. Onko komissio tämän ottanut riittävästi huomioon, että vastakkainen tavoite ilmanlaadusta ja uusiutuvista ja biopolttoaineista eivät sitten tämän direktiivin osalla olisivat ristiriidassa. Otsikkohan on medium size, keskisuuret polttolaitokset, mutta direktiivissä käsitellään aivan yhteen megawattiin asti, joka olisi varmaan rehellisyyden nimessä kyllä jo pieni polttolaitos. Silloin tulee esille myös hallinnollinen taakka, komission edustaja lyhyesti esitteli, että on koetettu pitää keveänä hallinnollinen taakka, mutta kuitenkin jatkuva tarkkailu on näin insinöörin mielestä ehkä liian hallinnollinen taakka pienille laitoksille tai maatiloille, jotka pystyisivät hyödyntämään ehkä nykyisin öljyn käytös sijaan biopolttoaineita. Myös teollisuudessa käytetään bio, tai pieniä polttolaitoksia varapolttoaine laitoksina silloin, kun suuret polttokattilat ovat huollossa ja sen takia tulee tarkastella myös tarkkaan, minkälainen kustannus ja terveyshyöty saadaan vain osan aikaa vuodessa käytössä olevien laitosten parantamiselta. Kaiken kaikkiaan tässä pohjaesityksessä on hyviä joustoja, mutta ne täytyy katsoa tarkkaan läpi, jotta sekä ilmanlaadun parantaminen että uusiutuvien biopolttoaineiden energiatavoitteet kaikki menevät samaan suuntaan eivätkä ole ristiriitaisia keskenään. Kiitos. Thank you very much. Um, Madame Michelle Rivasi, the shadow. Edustaja Rivasi, varjoesittelijä vihreiden puolesta kummassakin esityksessä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle siitä, että se on toteuttanut tämän PowerPoint-esityksen, joka osoittaa sen, että silloin kun meillä on tekstejä, niin kasvua saadaan parannettua, mutta tämä vaikuttaa myönteisesti myös terveyteen. Jos ilmanlaatu säännöksiä laadetaan, niin tämähän totta kai vaikuttaa terveyteen ja kustannukset joka vuosi ovat huomattavat terveysmenoina. 400 000 henkilöä kuolee ennenaikaisesti. Ja sitten täytyy muistaa myös rehevöitymisongelma. Tässä siis haasteet ja uusi direktiivi on sellainen, että se sisältää myös metaanin ja tällähän on vaikutusta kasvihuoneilmiöön. Tämä on kasvihuonekaasujen suhteen paljon pahempi asia kuin hiilidioksidi, kun puhuttiin PM10, pienhiukkas äh, asiassa, niin nyt ollaan menossa jo PM5. No sitten elohopea. Mehän pyysimme, että elohopea otettaisiin mukaan tähän uuteen direktiiviin siinä mielessä, kun se vaikuttaa hormonaaliasioihin. Meillä on kuitenkin yli 20 jäsenvaltiota, jotka eivät noudata normeja. Täytyy olla paljon kannustavampi näissä toimissa. Tietyt jäsenvaltiot ovat tehneet omat työnsä. Me näemme kuitenkin, että kaupungeissa on sellaisia ongelmia, joihin ei ole vielä puututtu. Mainitsitte dieselpolttoaineen. Tämä vaikuttaa huomattavasti kaupunkien ilmanlaatuun. Kun ajatellaan tätä direktiiviä ja te esittelitte meille tilastoa tavoitteita vuodelle 2030, miksi te ette tässä linjannut tätä yhteen ilmastopaketin kanssa, niin edelleen 40 prosentilla voitaisiin vähentää kasvihuonekaasuja. Komissio on valinnut tietyn tavoitteen, kun se olisi voinut mennä paljon pidemmälle. Tässä on kysymys, jonka halusin teille esittää. No sitten tämä toinen direktiivi. Keskisuuret polttolaitokset. Tässä on kiireellinen tilanne. Esimerkiksi Ranskassa kehitetään paljon biomassalaitoksia. Nämä biomassalaitokset tulevat tämän direktiivin puitteistoon, mutta meillä ei ole vielä normeja, joita voitaisiin käyttää tällä alalla. Eli tämä direktiivi on todella kiireellinen. Biomassalaitokset aivan esimerkinomaisesti polttavat yli 900 äh, tonnia puuta tietyllä alueella äh, Ranskassa, joka on jo kovasti saastunut ilmanlaadun kannalta. Ja todellakin Tarvitaan tiukkoja toimia, jotta joko rajoitetaan näiden valtavien biomassalaitoksen toimintaa, jotka toimivat aivan järjettömällä tavalla meidän näkökulmastamme ja nämä valtavat laitokset tämän direktiivin kautta voitaisiin kieltää. Tämä vaikuttaa kielteisellä tavalla metsävaroihin ja samalla tavalla kielteisesti ilmanlaatuun. Eli toivon, että tämä direktiivi ei sitten Äh, toimi tavoitettaan vastaan. Thank you very much, madam. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten Ashley Fox seuraavaksi. Uh, thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. ECR-ryhmä jakaa komission tavoitteet, että meidän on parannettava hengittämämme ilman laatua, mutta olen aivan varma hyvien tahtojen seurauksista – ja olen iloinen, että Roil puhui. Olen samaa mieltä monista hänen huolenaiheistaan. On, ei ole kovinkaan paljon järkeä siinä, että asetetaan aina tiukempia ympäristörajoitteita EU-ssa, jos seurauksena on sitten se, että teollisuus muuttaa EUn ulkopuolelle ja tuottaa samaa tuotetta jossain muualla, jossa se aiheuttaa sitten enemmän päästöjä yhteiseen ilmakehäämme ja sitten me tuomme nuo tuotteet maihimme. Tämä on joidenkin komission ehdotusten sivuvaikutus ja ajatan eh, esimerkiksi Englannin eh, alumiinitehdasta, joka eh, siirtyi Kanadaan. Tämä on käytännön esimerkki siitä, kuinka emme vähentäneet ilmansaasteita, mä vain siirsimme teollisuuden. Joten tarvitsemme mahdollisimman paljon joustavuutta, jotta kansallisvaltiot voivat saavuttaa nämä tavoitteet. Joten komissio, tuemme teidän tavoitteita, että täytyy parantaa hengittämämme ilman laatua. Me haluamme myös saavuttaa nuo tavoitteet tavoilla, joka pitää yllä mahdollisimman paljon työpaikkoja ja teollisuutta EU:ssa. Kiitoksia. Thank you, colleague. Kiitoksia. Nyt te voitte vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Toivottavasti sopii, että en käy jokaista yksittäistä kysymystä lävitse, vaan yritän ryhmitellä niitä hieman ja toivottavasti kuitenkin voin tyydyttävän vastauksen tarjota tällä tavalla. Alkuun totean, että kommentit olivat vähän rohkaisevia. Ymmärrämme sen, että on tiettyjä huolia liittyen useampaankin kysymykseen. Mehän olemme tottuneet tähän siinä mielessä, että meillä on ollut hyvin pitkä valmisteluvaihe, 3-5 vuotta kuulemisia sidosryhmien parissa, ja kaikki sidosryhmät on huomioitu. Teollisuus, suuret polttolaitokset, muut teollisuuslaitokset, auton, kulkuneuvojen valmistajat, kaikkea ei tarvitse listata, mutta kaikki ovat olleet mukana tässä prosessissa ja niillä on ollut mahdollisuus kommentoida, tehdä meidän kanssa yhteistyötä, jos oli sellaisia aiheita, mistä ne olivat erityisesti huolissaan. Toiseksi olemme käyttäneet kaikista pidimmälle, pisimmälle kehittynyttä mallintamis välinettä. Toki mallintaminenkin voi aiheuttaa ongelmia, se ei välttämättä heijasta todellisuutta aina, mutta tämä on parasta, mihin me pystymme. Emme me voi tämän pidemmälle mennä. Meidän on jonkinlaista luottamusta osoitettava näitä välineitä kohtaan. On katsottu myös makrotaloudellisia vaikutuksia, joita tällä politiikalla on, ei pelkästään ympäristövaikutuksia, vaan myös makrotaloudellisia vaikutuksia yleisesti Tämä on sisältänyt myös ilmasto- ja energiapaketin toimet, joista niin ikään pitää sopia ja keskustella. Kun totesitte, että kenties tässä voitaisiin mennä pidemmälle. Toki pidemmälle voidaan mennä, kunhan paketti täytäntöön pannaan. Ja tämä osoitettiin myös yhdessä kalvossani vihreä viiva osoitti sitä, että jos meidän politiikkaamme viedään pidemmälle niin, että yhdistämme tämän energia- ja ilmastopaketin kanssa toimemme, mutta ei tietenkään kannata e- ehdottaa toimia, jotka ovat jo mukana ilmastopaketissa. Sehän olisi päällikkäistä työtä, eikä se meitä auttaisi. Tässä lähtökohta. Ja toinen seikka, joka mielestäni on tärkeä, osa kysymyksistäkin liittyi siihen, että on ongelmia kustannuksen kanssa, joita teollisuudelle aiheutuu. Me olemme tutkineet kaikista kustannustehokkaimpia vaihtoehtoja, joita saatavilla on. Kun asiaan perehtyy, niin havaitsee, että kaikki sidosryhmät, lähes äh, äh, kuljetusala ja teollisuus ovat jo nyt tehneet hyvin paljon nykyisen lainsäädännön olemassa ollessa. Ja tämä tunnustetaan. Sen takia me emme ehdota uutta EU-lainsäädäntöä vuoteen 2020 mennessä. On kuitenkin tiettyjä aloja, tiettyjä sektoreita, jotka ovat jossain määrin jäljessä. Esimerkiksi maanviljelys ei ole tehnyt kovinkaan paljoa sitten vuoden 90. Ja kun katsotaan näitä kustannustehokkaita vaihtoehtoja, niin tulee siihen johtopäätökseen, että missä pieni mahdollisin kustannuksi voidaan vähentää päästöjä, todennäköisesti maataloudessa. Mutta niin kuin sanoin esityksessä, niin myös näillä aloilla, jotka joutuvat jo nyt kantamaan suuren osan taakasta. Olemme pyrkineet minimoimaan kustannukset niin, että tavoitetta on minimisoitu ja näin on helpotettu tai parannettu tätä kustannusvaikutusta, joka koituu maanviljelyssektorille, maataloudelle ja myös tietyille teollisuuden aloille. Me emme ole teollisuudesta kuulleet niitä negatiivisia kommentteja, jotka täällä nousivat esille joissakin puheenvuoroissa. Todennäköisesti siksi, että olemme kuulleet sidosryhmiä niin laajasti. No, katsotaanpa sitten aivan näitä yksityiskohtaisia kysymyksiä tarkemmin. Keski suurista polttolaitoksista todettiin, että BM, e, pienhiukkaset eivät ole mukana. Kyllä, pienhiukkaset, äh, rikin oksidit ja typen oksidit tiettyjä muita kaasuja ei ole mukana, koska olemme kääntyneet on puoleen ja niihin ei liity terveysvaaraa. Eli se olisi ikään kuin lisä, joka meidän mielestämme ei ole tarpeellinen tässä vaiheessa. Olemme tehneet laskelmat vähennyksistä kustannustehokkaalla tavalla, niin kuin totesin, ja näin olemme pyrkineet löytämään joustavuutta myös ajoituksen suhteen. Tietyt kommentit olivat sen suuntaisia, että me siirrämme teollisuutta EU-sta. Ei ole mitään syytä siirtää teollisuutta ja eri, erityisesti keskisuuria polttolaitoksia. Nämähän ovat varsin pieniä itse asiassa, nämä laitokset. Meillä on täytäntöönpanossa vaiheittaisuutta. Pienet 1-5 megawatin laitokset eivät joudu tätä lainsäädäntöä soveltamaan ennen kuin vasta 2030 vuonna. Tämä tarkoitetaan siis olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ainoastaan uudet laitokset joutuvat sitten varsin nopeasti täytäntöön panemaan, mutta ei se ole ongelma, koska niillä on sitten jo uutta teknologiaa olemassa. Siirtymäajat ovat pitkät vanhojen laitoisten suhteen, ja sitten meillä on erilliset raja-arvot suuremmille ja keskisuurille laitoksille. Sitten moottorit, turbiinit ja boilerit on kaikki eriytetty, jotta huomioidaan, että näiden teollisuuden alojen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Sitten biomassasta toteaisin, että kyllä, tämähän oli todella suuri ongelma ja sen takia olemme ilmastonmuutos- ja energiakollegoiden kanssa löyneet päämme yhteen ja todenneet, että biomassassahan pitäisi saada nousua aikaan. Me totesimme, että jos tässä ei ole rajoja, niin tietysti syntyy mm, hiukkasten kanssa ongelmia. Eli pitää löytää jonkinlainen tasapainotila, jossa todetaan, että ilmastonmuutostoimet ovat ok, mutta saman aikaan varmistetaan, että ei lähdetä vastakkaiseen suuntaan ja luoda muita ongelmia. No sitten elohopeasta. Tämähän on yleissopimuksessa mukana ja ensi vuoden aikana sitten katsotaan, miten EU-ssa yleissopimusta täytäntöön pannaan. Sitten joustavuudestahan jo puhuinkin. Kenties NEC-direktiiviin liittyen jotakin tästä täytyisi vielä sanoa. Mainitsin tämän aivan lyhyesti alustuksessa. Jäsenvaltioissa on esimerkiksi meriliikenteestä suuria päästöjä ja nämä jäsenvaltiot voivat, voivat sitten päästöhyvityksin toteuttaa eh, päästövähennystä, eli joustavuutta on. No sitten metaani, joka tässä oli mukana. Yksi seikka on se, että voi olla yhteistä täytäntöönpanoa, jos kaksi kolme jäsenvaltiota päättää, että on halvempaa yhdessä jäsenvaltiossa toteuttaa toimia sen sijaan, että kahdessa tai kolmessa ryhdyttäisiin toimiin, niin voidaan tehdä järjestelyjä niin, että asiat hoidetaan siellä, missä se on halvinta. No sitten tämä metani ja kustannukset. Ei tämä ole kallista, vaan tätä kautta me saamme hyötyä, kun toteutamme tätä nollakustannusvaihtoehtoa, joka on jo olemassa. Tämä johtaa etuihin eikä kustannuksia synny. No sitten yksi kysymys erikseen, koska tämä liittyy hallintotaakkaan, jota nyt mitataan joka vuosi. Eli kymmenen vuotta pitäisi säilyttää tiedot. On hyvin tärkeää, että näin tehdään. Jos näin ei tehdä, niin me emme voi arvioida asianmukaisesti tilannetta. Jos meillä ei ole tietoja tallella niin hyvin vaikeaa on sitten tiettynä ajankohtana todeta, minkälainen edistys on saatu aikaan ja onko pysytty tavoitteissa. Tämä on juuri se ongelma, jonka me kohtaamme tällä hetkellä. Ja tietenkin analyysi ei ole niin vakalla pohjalla, jos meillä ei ole näitä tietoja käytettävissä. Totta kai tästä aiheutuu pieni hallinnollinen taakka, mutta kyllä se on varsin pieni verrattuna niihin kokonaishyötyihin, joita tällä ehdotuksella saadaan aikaiseksi. Kun ajatellaan tätä keskisuurin polttolaitosten lupamenettelyä, niin me katsoimme, että kyseessä on vain rekisteröintimenettely ja kustannuksia on voitu pienentää 120, 120 miljoonasta 90 miljoonaan. Toki kustannuksia tässä vielä on, mutta ne ovat minimaaliset ja tässäkin kustannukset ja hyödyt ovat hyvin tasapainossa. Uskoisin, että nyt puheenjohtaja on vastannut suurimpaan osan kysymyksistä. Kiitoksia oikein paljon, hyvä johtaja, kaikista teidän kommenteistanne ja vastauksistanne ja pyytäisin, että nyt esittelijämme kummatkin päättäisivät ja vetisivät yhtään keskustelumme. Nyt ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Gierekille. Hän tulee äh, laatimaan lausunnon tästä ensimmäisestä asiasta, nimittäin tämä yleinen ehdotus äh, ilmaston saasteiden vähentämiseksi. Olkaa hyvä. Propositia Kiitoksia. Uskon, että näissä komission ehdotuksissa meillä on liian vähän viitteitä siihen, että tämä valmisteltu direktiivi ehkä on tärkeämpi ja laajempi kuin aikaisemmat direktiivit, kun katsotaan hiilidioksidin vähentämistä. Siis vaikutukset ilmastonmuutokseen, niitä korostetaan tässä liian vähän. Nämä vaikutukset ovat valtaisat. Haluaisin vielä muistuttaa esimerkiksi hyvin vaarallisista pienhiukkasista ja niiden vaikutuksista Tässähän ne ovat erityisen vaarallisia, kun ne mitataan nanometreissä, kun ne ovat erittäin pieniä. Niitä on myös vaikea mitata, mutta nämä pienhiukkaset ovat, se on jo todettu, yksi pääsyistä ilmastonmuutoksella. Mielestäni direktiivin painopisteitä pitäisi nyt hiukan muuttaa. Myös kun ne ehkä vielä nyt voida kunnolla vielä mitata näiden pienhiukkasten kokoa. Voidaan kuitenkin puhua pienhiukkasten lähteistä ja voidaanko me nämä lähteet mahdollisesti poistaa. Joten tässä nyt puuttuu vähän sopivia välineitä. Sitten puhuitte dieselpolttoaineen ongelmista. Miten voidaan saavuttaa se, että meillä on vähemmän näitä typin oksideja, jotka ähm, aiheuttavat tätä otsonia? Tälläkin on vaikutusta ilmastoon. Miten äh, tätä voidaan muuttaa, koska ei jäsenvaltiolla kovinkaan paljon vaikutusta siihen, kuinka paljon ajoneuvoja on markkinoilla. Kyllä meidän on sitten lähdettävä ajoneuvon valmistajista. He pystyvät vaikuttamaan tähän. Kiitoksia, kiitoksia kommenteistanne ja sitten toinen ehdotus tietyt keskisuuret polttolaitokset. Tässä kollega Federley. Komissio antoi meille hienon alustuksen ja saimme eri puolueiden ryhmistä mielenkiintoisia kommentteja. Minä uskon, että tällä tekstillä tulee olemaan melkoisia vaikutuksia Euroopan unionin sisällä kaikkiin kansalaisiin. On tietenkin kiistaton fakta, että on olemassa myöskin esteitä, jotka on vain raivattava pois tieltä mutta tämä tarko antaa meille Euroopan laajuisesti paljon mahdollisuuksia, joten kyllä tämä on hyvin tärkeä kenttä ja paljon energiaa tästä saadaan, joten meidän täytyy katsoa sekä mitä tiedealan ihmiset sanovat ja myöskin, että minkälaisia kustannuksia tästä lankeaa yhteiskunnallemme. Kun puhutaan kustannuksista ja hyötyseikoista, niin aina tietenkin laskennoissa kannattaa katsoa, että miten tämä vaikuttaa ihmisiin, jotka sairastavat eri sairauksia. Me tiedämme, että omat toimimme ovat aiheuttaneet näitä sairauksia, joten meidän täytyy tarttua tähän tehtävään ja minä uskon, että nyt voimme tehdä tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Federley. Nyt me olemme päättelemässä tätä asiaa, hyvä johtaja. Ähm ympäristöpääosastosta ja olette vastuussa kummastakin näistä ehdotuksista. Kiitoksia kommenteista. Tulemme keskustelemaan näistä ehdotuksista pian. Kiitän kaikkia teitä kollegoita, koska tämä on nyt kokouksemme loppu. Onko teillä vielä asioita kohdassa muut asiat? Ei. Hyvä. Kiitoksia. Tapaamme maanantaina. Silloin meillä on kuuleminen.